Kedves kollégák, rátérünk a... No niin, hyvät kollegat. Seuraavana esityslistalla ovat äänestysselitykset. Haluan sanoa, että olemme saaneet paljon pyyntöjä, äänestysselityksiä silmällä pitäen. Kuitenkin meidän on keskeytettävä istunto viimeistään kello 14.45, jotta yksiköt voivat valmistella seuraavan, seuraavaa istuntoa. Ne äänestysselitykset, jotka eivät, joita ei ole ehditty antaa, voidaan antaa sitten huomenna